komission julkilausuma esityslistalla ja sen aiheena on NSAn laajamittaista järjestäytynyttä EUn kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset. Ja annan ensimmäistä puheenvuoroa varten puheenvuoron komission jäsen Jorovalle, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, uh, Hyvät naiset ja herrat, pidän hyvänä tilaisuutta voida tänään puhua aiheesta, josta mediassakin on paljon kirjoiteltu viime aikoina yhteistyöstä Saksan ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen välillä. Aluksi toteaisin, että monet yksityiskohdat täytyy vielä vahvistaa ja selvittää. Lehtien mukaan monet asiat ovat vielä epäselvinä, esimerkiksi missä määrin Saksan tiedustelupalvelu oli mukana tässä toiminnassa tahallisesti tai tahattomasti vakoilemassa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston nimiin, NSAn nimiin, yrityksiä Länsi-Euroopassa, samalla rikkoen Saksan lainsäädäntöä. Tiedustelupalveluiden toimet pyrkivät varmistamaan kansallisen turvallisuuden. Tämä on jäsenvaltioiden yksin oikeus, ja siksi siihen ei sovelleta EU-lainsäädäntöä mukaan luettuna perusoikeuskirjaa koska perusoikeuskirja soveltuu vain jäsenvaltioihin silloin, kun jäsenvaltiot pistävät täytäntöön unionin lakia. Tämän sanottuna toteaisin, että kansallisen turvallisuuden konseptia täytyy tulkita erittäin rajoittavalla tavalla silloin, kun jäsenvaltiot käyttävät tätä hyväkseen väittääkseen, että jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa yhteisön lainsäädäntöä. Yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntökin selventää tilannetta ja toteaa, että tässä tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy perustella väittämänsä ei riitä, että yksinkertaisesti mainitsee asiasta. Mikä ongelmia syntyy yhteistyössä tiedustelupalveluiden välillä? Olipa sitten kyse jäsenvaltiosta tai jäsenvaltion ja kolmannen maan tiedustelupalvelun välistä yhteistyöstä. Kaikki nämä asiat täytyy ennen muuta ratkaista jäsenvaltion tasolla tai jäsenvaltioiden tasolla. Tämä täytyy tehdä niin, että noudatetaan asian kuuluvaa kansallista lainsäädäntöä. Euroopan perusoikeuskirjan perusoikeuksia koskevan yleissopimuksenkin valossa. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja seuraavaksi puheenvuoro ensimmäiselle puhujallamme kahdeksi minuutiksi edustaja Voss. Ähm, Kiitos paljon. Spiegel-lehti on kirjoittanut tällä viikolla, että NSA on ilmeisesti Saksan tiedostopalvelun tietäen ja muiden äh, saksalaisten viranomaisten tietäen tehnyt vakoilua. Tämä on nyt siis olettamus. Nämä ovat lehtien otsikkoja, eivät enempää tai vähempää. Faktoja meillä ei ole tästä asiasta vielä. Mistä me siis täällä tänään puhumme? siitä, että tiedustelupalvelut tekevät sitä, mitä ne tekevät, että eurooppalainen tiedustelupalvelu ehkä tukee ystävätiedustelupalvelua sen työssä on yleisesti hyvä, että me varmistamme aina uudelleen asiat ja vastustamme joukkovakoilua ja sitä, että yrityksiä ja poliitikkoja ja kansalaisia vakoillaan, sehän ei ole hyväksyttävissä. Mutta tämänhän me olemme kaikki jo todenneet. Siksi mielestäni tämän keskustelun ajankohta ei ole oikea, se on liian aikainen ja mielestäni tämä paikkakin on väärä, kuten komission jäsen sanoi. Me emme vastaa näistä asioista parlamenttina ja siksi meidän ei pitäisi Euroopan suurelle yleisölle tässä teeskennellä, että me voimme muuttaa jäsenvaltioiden tiedustelupalveluita. Meillä ei ole tällaista toimivaltaa tiedustelupalveluista eikä meillä todellakaan ole sanottavaa kansallisten tiedustelupalveluiden suhteen. Meillä ei ole myöskään tähän asti mitään varmistettuja tietoja, joten keskustelu käydään nyt tässä vaiheessa, jossa voimme vain olettamuksia ilmaista, sillä ei ole todisteita yleisestä valvonnasta tai joukkovakoilusta eikä Euroopan sisäisestä vakoilusta, sillä tässä on tähän mennessä aina ollut kriisialueiden viestinnän valvonnasta kyse. Meidän pitäisi siis käsitellä sitä kysymystä, miten voimme parantaa tiedustelupalveluiden valvontaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Sipilä. Kiitoksia. Sallin, että esitän alustavan huomion. Kysy ei ole pelkästään lehtikirjoittelusta, vaan Saksan NSA-valiokunnan jäsenet jäsen, joka tulee teidän puolestanne, on todennut, että väärinkäytöksiä on tapahtunut. No sitten itse asiaan. Snowdenin paljastusten jälkeen on osoittanut, ovat osoittaneet, että vakoli jatkuu edelleenkin. Mikä niille muuttunut? Parlamentti ei pelkästään kritisoi Yhdysvaltoja mietinnössä, vaan myöskin jäsenvaltioita peräänkuulutetaan puuttumaan massavalvontaan ja varmistamaan tiedustelupalvelujen asianmukaisen toiminnan. Siksi esimerkiksi Britti- ja Saksan tiedustelupalvelut on tässä mainittu, koska on, on syytä olettaa, että siellä kaikki ei suju niin kuin pitäisi. Kaikkia tosiasioita ei tiedetä, mutta valiokunnan jäsenet ovat viitanneet vakaviin väärinkäytöksiin ilman, että tiedämme, että parlamentin jäseniä tai kanslerin kanslerin kanslian jäseniä on vakoiltu. Ei kyse ole terrorismivastaisesta taistelusta, vaan valtaoikeuksien ylittämisestä ja kukaan ei mukaan tiennyt asiasta. Ja tämä on pelottavaa, koska parlamentaarinen valvonta on tässä aivan selvästi epäonnistunut, pettänyt. Ainoa reaktio oikeastaan nyt on se, että tehdään syventävä, tyhjentävä tutkimus Saksan NSA-tutkintavaliokunnassa. Kanslerin viraston täytyy vaatia kaikkia jäseniä tukemaan tätä työtä ja varmistamaan se, että tutkimus saadaan mahdollisimman nopeasti päätöksen. Erityinen rooli tässä on näillä valitsijoilla, jotka ovat toimineet jotka NSA on valinnut tehdä tiettyjä tarkoituksia varten tai jotka toimivat NSA hyväksi. Euroopan parlamentissakin pitäisi jatkossakin käsitellä tätä asiaa. Tämä osoittaa, että uutta lainsäädäntöä, jota on otettu käyttöön Ranskassa, voidaan tarkastella tämän, tai Ranskassa on säätämässä niin sanottua Patriot Act-tyyppistä lainsäädäntöä. Ja, ja tätä meidän täytyy myöskin pitää silmällä. Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti Krasnodowski. E, Kiitoksia arvoisa puhemies. Olen sitä mieltä, että puhuja yritti tässä vähätellä tätä ongelmaa. Ja tämä saksalainen, joka aloitti tämän keskustelun, sanoi, että tässä ei ole kysymys vain siitä, että toimitetaan tietoja merkittävästi eurooppalaisista poliitikoista ja Euroopan kansalaisista. Rova komission jäsen jo sanoi, että kysymys on Länsi-Euroopasta. No, minä toteaisin, että tässä on kysymys koko Euroopasta, ei pelkästään yhteistyötä NSA, yhteistyöstä NSAn kanssa. Monet lehtiartikkelit korostavat sitä ongelmaa, joka liittyy PND, saksalaisen tiedustelupalveluun – parlamentaarikkona ja puhemies keskeytti. Floor for two minutes to... Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Entfeld. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Montako kertaa olemme tässä parlamentissa keskustelleet salakuuntelusta, kansalaisten ja poliitikkojen vakoilusta, toimittajien vakoilusta, ilmiantajien vainoamisesta. Voi, pitäisikö meidän nämä kaikki hashtagit toista, Belkakom, Jomato, kaikki nämä. Herra vos oletteko nyt näin oma hyväinen, Jos emme puhuisi tässä USA tiedustelupalvelusta, vaan Kiinan tiedustelupalvelusta, niin sanoisitteko silloin, että no tiedustelupalvelut tekevät näin, ne pakoilevat ihmisiä, yrittäkää pärjätä sen kanssa. Jos me emme tee sitä, niin kuka puolustaa kansalaisten oikeuksia ja kansalaisten yksityisyyttä, herra Voss. Selkeästi EPP ei välitä. Ei yksityisen suojasta, ei oikeusvaltioperiaatteesta eikä kansainvälisestä lainsäädännöstä. Kansalaisten ei siis kannata teidän puoleltanne odottaa suojelua. Ymmärrän, että komissio sanoo, että tämä on jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa, emmekä voi tehdä paljonkaan. Ja neuvosto tietysti taas on täällä puuttuu paikalta, sillä jos on toimielin, joka ei piittaa kansalaisten oikeuksista, niin se on kyllä neuvosto. Jonkun on tähän tehtävään ryhdyttävä, enkä minä hyväksy sitä, että tämä on, kaikki on laillista ja hyväksyttävää. Milloin me saamme vihdoin kysy kysymyksiin vastauksia, sillä jos ystävyys, ystäväkansat tekevät näin, niin mitä sitten tekevät ne kansat, jotka eivät ole ystäviä? Herra Voss sanoivat, sanoivat, että todisteita ei ole, no ei ne, niitä kutsuta tiedustelupalveluiksi tai salaisiksi palveluiksi turhaan. nämä tiedot ovat salaisia. Me tarvitsemme valvontaa kiireellisesti. Me tarvitsemme eurooppalaisia sääntöjä, jotka pätevät tiedustelupalvelujen rajat ylittävään toimintaan, sillä meidän pitää suojella kansalaisten oikeuksia. Kiitos. Thank you for one and a half Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Ernst. Dank. Was wir doch immer schon Kiitoksia. Niin kuin aavistimmekin. Asia oli niin kuin luulemmekin. BND ja muut tiedustelupalvelut ovat sekaantuneet yhteistyöhön NSAn kanssa ja kyse on hyvästä ystävästä ja tämä on se, mistä närästää. Tämä, jopa kanslerivirastoa ja hallituksia on vakoiltu. Kansalaisia on vako, vakoiltu ja myöskin taloudellisia, taloudellisia toimivia yrityksiä vakoilta. Tämä on talousvakoilua, joka EU-lainsäädännön mukaan on kielletty. Ja mitä vielä pitää tapahtua, hyvät naiset ja herrat? Amerikkalaiset, saksalaiset ovat tässä olleet sekaantuneina tähän tiedustelutietoa on käytetty hyväksi, kaikki tiedämme tosiasiat, ja mikäli me keskustelemme NSA-tapauksesta syvällisesti, niin ovatko eh, tiedustelupalvelut tästä piitanneet? Tämä puhua, täytyy puhua asioista niiden oikein. Ei ovat yksittäistä yksittäistapauksia, kyse aina NSAsta, vaan kyse kokonaisesta järjestelmästä, järjestelmässä, jolla pakolla miljoonia ihmisiä ja yrityksiä, ja kaikkia lakeja tässä rikotaan. Ja tämä on minun mielestäni suorastaan maanpetollista toimintaa tiedustelupalvelut tekevät mitä ne haluavat ja jäsenvaltiot sitten vain hystyttelevät ja painotaan sen villavalle. Kuinka kauan tätä siirretään? Kuinka tämän kauan tämä petos vielä jatkuu? Kuinka pitkään? Ja sallimme sen, että neuvosto kohtelee meitä tällä tavalla. Nyt tämä kerta kaiken täytyy saada loppumaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Albrecht. Thank you, Mr. President, uh, dear colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Jos nämä median artikkelit osoittautuvat todeksi, niin tämä on aivan uusi ulottuvuus valvontaskandaalille. Se osoittaa hyvin selväksi, selvästi, että kysymys ei ole NSAsta ja Yhdysvalloista, vaan omista tiedustelupalveluistamme, jotka eivät pidä kiinni standardeistamme, perusoikeuksistamme ja oikeusvaltion perustuvista arvoistamme. Minun täytyy sanoa, hyvä komissio sen Jurva, että nyt on todella aika tehdä jotain tutkinnan osalta, jos kansallisen turvallisuuden termi Euroopan unionin perussopimuksessa sitä loukataan jäsenvaltioiden taholta, koska näinhän on. Kun ajatellaan Snowdenin paljastuksia, niin liittokansleri Merkel sanoi, että mitä ystäviä ei saa vakoilla, näin ei saa tapahtua. Ja nyt voitaisiin sanoa, että Rova Merkel ei joko tarkoita omia sanojaan tai sitten Yhdysvaltoja ei pidetä ystävänä. Ja meidän täytyy komission ja parlamentin selvästi sanoa ja vaatia jäsenvaltioilta, että ne toteuttavat, panevat täytäntöön säännöt ja standardit ja hoitavat kansallisen tiedustelutyönsä niin, että tässä ei vakoilla eurooppalaisia ja täytyy pitää kiinni niistä oikeuksista ja velvoitteista, joita meillä on perussopimuksissamme. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Le Breton. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Vuosta 2001 eteenpäin Saksan tiedustelupalvelu on vakoillut eurooppalaisia merkkihenkilöitä ja yrityksiä, mukaan ranskalaisia henkilöitä Yhdysvaltain piikkiin Tämän Der Spiegel-lehti paljasti ja Rova Merkel niin ikään. Nyt täytyy ottaa vastuu tästä toimista. Tämä on osoittanut, että kyse on tekniikan pettämisestä ja myöskin järjestelmän pettämisestä. Tämä osoittaa, että Saksa on pettänyt Ranskan ja eurooppalaiset ystävänsä ja toiminut amerikkalaisten hyödyksi. Saksa käyttää Euroopan unionin hyväkseen sitten pitääkseen kiinni amerikkalaisten edusta, puolustaisi amerikkalaisten etu, etuja. Tästä täytyy tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Transatlanttinen sopimus, TTIP-sopimus, tässä täytyy nyt asettaa kyseenalaiseksi. Our next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Svea. O domnevnem ameriške NSA v Eurooppa. Kiitos. Vakoiluskandaali, joka liittyy NSAhan on ollut käsiteltävissä, käsiteltävänä jo aikaisemmin. Mielestäni tätä keskustelua ei todella tarvita. Meidän pitäisi puhua kyberturvallisuudesta. Ne, jotka haluavat, haluavat puhua tästä esityksestä kohdasta, ovat nyt sanoneet, että on salaista toimintaa ollut Saksan tiedustelupalvelun ja Yhdysvaltain palveluiden välillä. No tietysti tämä on salaista toimintaa, sillä kyse on salaisista virastoista, tiedustelupalveluista. Meidän pitää tietysti taata tietty määrä valvontaa, sillä kyse on meidän turvallisuudestamme. Ja tieto, ö, tietoturva on yksi tärkeimmistä asioista tämän suhteen. Öm, tietosuoja-asetus on päivitettävä, sillä siinä käsitellään niitä 28 eri standardia, jotka ovat tällä hetkellä olemassa. Ja kaikkien pitää noudattaa tätä EU-ssa ja ulkomailla. Meidän pitää myös puhua tietosuojasta lainvalvonnassa ja rikosten torjunnassa. Mielestäni mikään maa eikä edes Euroopan unioni voi rikkoa ihmisoikeuksia, sillä ne ovat kaikista tärkeimpiä. Isoveli ei ole saksalainen eikä amerikkalainen. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Moraista. Why are we discussing this today? Miksi me tästä tänään keskustelumme? Tätä, keskustelemme tästä kysyttiin. No, ollaanpa selväsanaisia sen osalta, että kun ajatellaan erittäin hankalaa ja tuskallista NSA-tutkimusta, niin jopa Yhdysvalloissa on ryhdytty toimimaan taloudellista vakoilua vastaan ja yritetään suojella kansalaisia vakoilulta. Tämähän on aivan välttämätöntä. Tämä on aivan turhaa tämä vakoilu vakoilu turvallisuussyistä on merkittävä, mutta kuten komission jäsen sanoi, niin tässä on kysymys e- länsi-eurooppalaisista yrityksistä ja kysymys on myös mahdollisesta tässä tapauksessa saksalaisen eurooppalaisen lainsäädännön loukkaamisesta. Mistä sitten puhutaan? Spiegelissä sanottiin, että tässä on kysymys äärimmäisen suuresta asiasta. Me puhumme kahdesta isosta jäsenvaltiosta, Saksasta ja Ranskasta. Ja vaikka tässä on paljon asioita, jotka liittyvät yksittäisiin jäsenvaltioihin, Samoin tämä liittyy oman niin NSA-tutkimuksen osalta. Meidän täytyy suojella kansalaisiamme turhalta yksityisyyden loukkaamiselta. Että näin me toimimme tänään. Kyllä, kysymys on tässä nyt olettamuksista ja syyttämyksistä, mutta nämä ovat tärkeä asia, kuten Washington Post ja The Spiegel sanoivatkin. Mitä meidän täytyy nyt tehdä? Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on valvontamenettelyt. Meillä ei ole toimivaltaa tällä alalla, mutta kuten saa tutkimuksen osalta sanoimme, meidän täytyy vaatia jäsenvaltiolta, edist- jäsenvaltiolta edistystä tällä alueella. Näin ei ole vielä tehty. Ja meidän tänään täytyy muistuttaa itseämme siitä, että meidän täytyy vaatia jäsenvaltiolta konkreettisia askeleita. Ja täytyy muistuttaa myös Bundestagin ihmisiä ja itse yksittäisiä jäsenvaltioita saavuttamaan edistystä parlamentin jäseninä me yritämme saada aikaiseksi edistystä. Ja Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus vaatia tätä silloin, kun eurooppalaista lainsäädäntöä ja perusoikeuksia uhataan. I give the floor. Kiitoksia seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Weidenholzer. Kiitos puhemies. Minä pelkään, että ei tämä ole viimeinen kerta, kun keskustelemme täällä tämän tyyppisistä asioista ja pyrimme saamaan niihin hieman valotusta. Säännöspalvelut toimivat pimeässä ja aiheuttavat monelle ihmiselle pelkoja. Parlamentissa me peräkuntamme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppaa. Meidän täytyy oikeusvaltion periaatteessa pitää kiinni. Ja kun tarkastellaan poliisin ja tiedustelupalvelujen toimia, ne täytyy selkeästi rajata kaikkia kaikkia perusoikeuksien rikkomuksia täytyy voida perustella, ja tällainen toiminta ei voi olla systemaattista. Tämä on siis tarpeen. Tarvitsemme parlamentaarista valvontaa, se on hyvä, mitä me täällä nyt teemme. Tarvitsemme intensiivisempiä tutkimuksia kaikkialla Euroopassa, ja täytyy ottaa selvitä kaikissa on tapahtunut, ja lisäksi tarvitsemme tietosuojaa säännöstön uudistamista, koska se on vanhentunutta, ja kolmanneksi tarvitaan tietoturvaa Euroopassa, ja vihdoinkin eurooppalaiset infrastruktuurit tätä varten ja oikeudelliset kehykset eurooppalaisia, eurooppalaista pilvelipalvelua varten. Snowdenin paljastukset toivat tämän kaiken päivän valon. Viidenneksi tarvitsemme pakolemattomuussopimuksen kahdenvälisiä sopimuksia on, mutta niille ei mitään arvoa. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy sitovasti sitoutua siihen, että teollisuusta tai taloudellista vakeulua ei harjoita muita vastaan. Kuudenneksi tarvitsemme vihdoinkin riittävästi rohkeutta ryhtyä kansainväliseen sopimukseen kansallisten sopimusten uudelleen tarkastelun, SWIFT-sopimuksia ja muita täytyy uudelleen tarkastella, jolloin päätökset, kun tehdään niin komission täytyy tehdä johtopäätöksiään tästä kaikesta. Ja arvoisa komission jäsen, kollegat, vapaassa yhteiskunnassa toimitaan sellaisella tavalla, että perusoikeusloukkaukset aina selvitetään. Ei, ei noin vain hyväksytä. Kaikki selvitetään pohjia myöten. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalista. Minulla on yksi puheenvuoropyyntö Yksi minuutti, herra Jakovic. Sam oprezan kada se... Kiitoksia, arvoisa puhemies. No, olen aina hyvin pahoillani siinä vaiheessa, kun eh, euro, jokin parlamentti joutuu toimimaan median tietojen pohjalta. Tässä on aivan liian, oletta, liian paljon olettamuksia ja epäilyksiä. Jotkut ovat sanoneet, että tässä keskustelussa ei ole mitään järkeä. No kyllä siinä järki on. Ja tässä täytyy jatkaa edelleen Saksan Bundestagin tukemista niin, että se toimisi ja tutkisi tämän asian, mitä tässä on tapahtunut. Minä viittaan tässä saksalaisiin ja yhdysvaltalaisiin tiedustelupalveluihin ja niiden toimiin. Me tarvitsemme Euroopassa nyt sopimusta yhteisymmärrystä. Meidän ei pidä vakoilla toisiamme. Olettaisin, että luotamme instituutioihimme, kansalaisiimme ja itseemme. Tällä tavalla me voimme suojella kansalaisiamme ja talouksiamme. Ja sitä poliittista järjestelmää, jota me haluamme. Kiitoksia. Seuraavaksi ja sen Jurova, olkaa hyvä. Uh Thank you very much for, for this discussion. Kiitos paljon tästä keskustelusta, joka todellakin on paikallaan. Hyvä, että otamme tämän aiheen esille täällä alustuksessani. Olin hyvin tavallaan vaatimaton, sillä sanoin, että meillä ei ole vielä tarpeeksi todisteita, ei ole vielä tarpeeksi faktoja, vain toimittajien Äh, antamia tietoja, joten tässä olen kuin asianajaja. Ähm, pitää olla varovainen johtopäätösten kanssa ja puhuin myös siitä, että EUlla ei ole toimivalta asiassa, sillä tämä on jäsenvaltioiden toimivallassa, mutta minun täytyy sanoa, että nyt kun kuuntelin näitä tietoja uudesta väitetystä skandaalista, siis siitä, että NSA olisi käyttänyt väärin tietoja, se kyllä herätti minun tarkkaavaisuuteni, siellä me olemme todella nyt kuumassa vaiheessa neuvotteluissa amerikkalaisten kanssa Safe Harbor-järjestelmästä, jossa me siis neuvottelemme niistä poikkeuksista, joiden perusteella amerikkalaiset tiedustelupalvelut voivat käyttää eurooppalaisten kansalaisten tai oikeushenkilöiden tietoja, jotka virtaavat Yhdysvaltoihin. Minun täytyy sanoa, että tämä ei tee neuvotteluista helpompia. Päinvastoin, en tiedä saavutammeko tällaisen hyvin herkän luottamuksen. Me olemme nyt jälleen kerran uudessa tilanteessa, kun olemme kuulleet nämä uudet tiedot. Mutta neuvotteluja siis käytetään, käydään edelleen. Me haluamme tarkastella sitä, minkälaisia sääntöjä ja toimivaltaa on amerikkalaisten puolella, mutta me haluamme myös hyvin konkreettisia takuita Yhdysvaltain viranomaisilta sen suhteen, että no, sääntöjä noudatetaan todella. Eli Yksi asia on se, että säännöt ovat olemassa ja toinen on sitten se, että sääntöjä myös noudatetaan. Neuvottelut ovat siis vaikeat. Tämä tulee näkymään tulevina viikkoina, sillä me haluamme neuvottelut saada toukokuun loppuun mennessä päätökseen ja haluamme saada aikaiseksi konkreettisen luettelon, kirjallisen luettelon säännöistä näistä tietosäännöistä Safe Harbor-järjestelmässä. Haluaisin vain tiedottaa teille siitä, että neuvottelut jatkuvat ja tämä, tämän kanssa rinnakkain me myös viimeistelemme tietosuoja-asetuksen, joka tulee neuvostoon ja neuvosto sitten ö, ottaa yleisen yhteisen kannan. Ja näin siis halusimme teille vähän päivittää sitä, sitä mitä tietosuojan eteen tehdään. Closed. Kiitoksia kollegat. Tämä keskustelu on päättynyt ja seuraavan seuraavaan kohtaamme esityslistalla. Ja koska komission jäsen vaihtuu nyt, niin pyydämme komission jäsen Hilliä asettumaan paikalleen. Hyvät kollegat, me jatkamme keskustelua ja haluan antaa puheenvuoron esittelijälle Rouva Killille. Hänellä on puhe